Okay, we are, we are not very many because of a... Uh, no niin, meitä ei ole kovin montaa täällä, koska meillä oli tämä two-pack-kokous. Mutta te, teistä, jotka olette täällä, teidän kanssa meillä varmasti tulee, tulee olemaan oikein mukavaa. Ensinnäkin haluaisin hyväksyä esityslistan. Ja sitten minulla on muutama ilmoitusasia, joten ensinnäkin huomennen on peruttu. Tämä siis tarkoittaa, että ilmeisesti huomisen kokous on peruttu sen jälkeen, kuin kiinnellaina äänestystä on lykätty. Nyt sitten kaikki on lykätty. Sitten meillä on avoin koordinaattorien kokous Thomas Weitzerin kanssa 8. toukokuuta kello kahdesta kello kolmeen, eli huomenna kello kahdesta kello kolmeen teidät on kutsuttu sinne. Jos teitä pitää siitä muistuttaa, niin talous- ja rahoituskomitea äh, käsittelee äh, euroryhmäkokousten valmistamista ja se tarkastelee äh, jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilannetta ja se raportoi säännöllisesti komissiolle ja neuvostolle näistä asioista. Ja TRKlla on erityinen merkitys näissä ylijäämämenettelyissä. Tässä IM-menettelyissä ja tässä on mahdollisuus käsitellä aikatauluja. Tämä on tietenkin avoin koordinaattorien kokous ja silloin se tarkoittaa mutta se tarkoittaa, että sitä ei lähetetä internetissä ja siellä ei ole lehdistöä paikalla, joten voimme esittää kysymyksiä, joita emme ehkä tekisi, esittäisi muuten. Sitten neuvottelut sopimuksesta, jolla luodaan eurooppalainen jälleenrakennus- ja kehityspankki ja laajennetaan sitä eteläiseen Välimeren alueelle. Tämä on konsultaatio. Meillä oli kolmikantaneuvottelus 24. huhtikuuta. Poliittisen yhteisymmärrykseen päästiin ja sen jälkeen kirjallisessa menettelyssä yksityiskohdat käsiteltiin, joten haluaisin nyt 73 kohdan mukaisesti kuulla valiokunta. Jos varjoesittelijät haluavat puhua, he voivat puhua. Jos ei mitään kommentteja ole, niin sitten tämä teksti jätetään täysistuntoon ja äänestetään kesäkuussa. Jos kukaan ei vastusta, niin sitten toimimme näin. Kiitoksia. Kahvia. Aina tulevat oikeaan aikaan kahvinsa kanssa, eikö? Nyt meillä on sitten keskustelu Eurostatin pääjohtajan Walter Radermacherin kanssa. Olen hyvin iloinen voidessani toivottaa Walterin tervetulleeksi valiokuntaamme ja uskon, että meillä on mielenkiintoinen keskustelu edessämme. Voitte aloittaa, teillä on puheenvuoro arvoisa puhemies Kiitos rouva Ensin haluaisin äh, lyhyesti esitellä pääasiat. Parhaat jäsenet, minulla on suuri ilo tulla tänään keskustelemaan kanssanne Euroopan tilastoista, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä strategisia haasteita meillä on. Tämän päivän kuulemistilaisuus on ensimmäinen laatuaan. On hyvin tärkeää, että korkealaatuiset tilastot ovat niin Euroopan tason kuin kansallisen tasonkin päätöksenteon pohjana. Me todella olemme pyrkineet uudistamaan tilastojamme ja komission johdolla olemme tehneet hyvin koviakin, mutta tarpeellisia päätöksiä. Teidän poliittinen tukenne on ollut keskeisen tärkeää menestyksellemme. Poliittiset aloitteet ja lailliset ja hallinnolliset uudistukset ovat kannattaneet. Nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että tilastojen on oltava luotettavia ja niiden on tarjottava myös ratkaisuja ja olla, niiden on oltava osa ratkaisua niin, että Euroopan hallinto on mahdollisimman hyvällä pohjalla. Hyvät laadukkaat tilastot ovat olleet EUn toiminnan keskiössä alusta alkaen, ja komissio on jo vuonna 1957 Rooman sopimuksen kautta käynnistänyt tilastotyön, ja kun minulla on 16. kesäkuuta 60-vuotis syntymäpäiväni, niin minä olen itse asiassa vain kolme kuukautta vanhempi kuin Eurostatin ensimmäinen Äh, ensimmäinen äh, alku vuodelta 1952 siis. Tilanne on kehittynyt vuodesta 1952 kovasti. Äh, meillä on jaettu vastuu, jota johtaa Eurostat, joka tekee sitten yhteistyötä kansallisten tilastokeskuksien keskusten kanssa. Ja tähän asti tämä malli on osoittautunut toimivaksi. Meidän tilastomme ovat tarjonneet pohjan merkittäville päätöksille Euroopan rakennustyössä aina ja teräsyhteisöstä 50-luvulla alkaen. No nyt todellisuus muuttuu yhä nopeammin. Ja näin 2000-luvulla meillä on äh, uusia haasteita, mitä tulee tähän äh, Euroopan tilastojen kumppanuusjärjestelmään. Ensinnäkin äh, uusia vaatimuksia liittyen tilastojärjestelmään, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haasteet, joita Euroopalla on. Ja toiseksi tilastovirastoilla on puutteelliset resurssit. Resurssit vähenevät ja kysyntä kasvaa ja niiden vastuu myös kasvaa. Poliittiset ja lailliset päätökset, joita tehdään ihan puoliautomaattisesti tulkiten erilaisia indikaattoreita. Eli meillä on nyt sellainen masina, joka ikään kuin käyttää tilastoja yhä automaattisemmalla tavalla päätöksenteon pohjana. Eli tässä on indikaattorien ja päätösten välillä suora linkki. Sidosryhmien, äh, sidosryhmät ovat nähneet, että niiden vastuu on ikään kuin vähentynyt ja viimeaikaiset tapahtumat, jotka kaikki vielä muistamme, ovat äh, lisänneet uuden ulottuvuuden siihen, miten tärkeää on perustaa poliittiset päätökset luotettaviin, riippumattomiin, koviin tilastoihin. Nämä ovat tunnettuja haasteita, joita ei saa aliarvioida. Hyvät naiset ja herrat, mikä on sitten vastaus näihin kuvailemiini ongelmiin? Vastauksen nimi on Eurooppa. Eurooppalainen tilastoratkaisu on kulmakivi tiukalle laadun määrittelylle ja tehokkuudelle, mitä tilastoihin tulee. Päällekkäisyyttä tulee vähentää ja yhteistyötä lisätä. Ja näin voidaan saada aito eurooppalainen tilastojärjestelmä toimielinten vastauksena haasteisiin. Viime vuosina on tehty merkittäviä lainsäädäntöpäätöksiä, jotka ovat olleet tämän linjaisia. Vuonna 2009 niin kutsuttu tilastolainsäädäntö 223 asetus vuodelta 2009 hyväksyttiin. Ja teidän merkittävä panoksenne oli äärimmäisen tärkeä niin, että voitiin vahvistaa tilastojen laatu, riippumattomuus ja joustavuus koko Euroopan tilastojärjestelmän silmällä pitäen. Hyvin lyhyessä ajassa tämä tilastoasetus on osoittautunut merkittäväksi edistysaskeleeksi esimerkiksi mitä tulee budjettitietoihin. Tilastot osoittivat, että yhdestä jäsenvaltiosta, nimittäin Kreikasta, tuli jatkuvasti väärää tietoa. Ja vuonna 2010 sitten Euroopan parlamenttikin keskusteli niistä suurista ongelmista, joita Kreikan tilastojärjestelmään kuului. Äh, koko Euroopan tilastojärjestelmä joutui näin kyseenalaiseksi, sen koko luotettavuus äh, joutui kyseenalaiseksi yhden jäsenvaltion vuoksi. Ja tämä ei tietenkään ollut hyvä asia, ja varsinkin nyt äh, talous- ja rahoituskriisin aikoina, kriisin, joka jatkuu yhä tänä päivänä. Me haluamme todella kitkeä juuriltaan tällaiset ongelmat ja Eurostat yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on käynnistänyt Kreikan tilastokeskuksen kanssa yhteistyön, jotta saadaan aikaan institutionaaliset tarpeelliset uudistukset ja jotta Kreikan tilastojärjestelmä saataisiin jälleen raiteilleen. Edistystä on saavutettukin ongelmista huolimatta. Vastikään 23. huhtikuuta julkaisimme uusimmat julkisen sektorin velkaluvut ja vajeluvut Kreikasta. Ja tämä osoittaa, että edistystä on todella saatu aikaan. Kuitenkin tämä <laughs> haaste on ollut hyvin merkittävä, mutta emme sitä pelästyneet. Olemme ottaneet oppia muutenkin haluamme budjetti tietoja varten mahdollisimman luotettavan järjestelmän, niin joka löytää ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo kansallisella tasolla. Tämän lisäksi aivan vastikään olemme teidän aktiivisella tuellanne ottaneet käyttöön uudet tilintarkastustandardit ja tulemme hyvin huolellisesti niitä kunnioittamaan niin, että tällaisia menneisyyden ongelmia ei löydy edestämme jatkossa. Todella siis datan budjettitietojen laatu on äärimmäisen tärkeää ja meidän täytyy kerätä näitä tietoja äh, huomattavasti ähm, kattavammin ja luotettavammin, luotettavimmista lähteistä kuin tähän asti. Ja mitä tulee niin kutsuttuun äh, IPSAS-tilinpitojärjestelmään äh, kansallisella tasolla sitä ollaan tarkasteltu ja samoin sitten Euroopan tilastoa, tuotantojärjestelmää kaiken kaikkiaan. Ja vuonna 2009 komissio hyväksyi tiedonannon liittyen EU- tilastojen keräämiseen. Tässä visioitiin myös tulevaisuutta ja näin avattiin tie hyvin kunnianhimoiselle uudelle tilastojärjestelmälle. Ja tämä merkitsi myös todellista järjestelmän muutosta kaikki ISS-toimijat antavat ihan konkreettistakin apua näihin eri resurssiongelmiin. Eikä tämä mitenkään helppoa ole. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 350 eri asetusta tulee integroida yhteen niin, että saadaan tällaiset hyvin moninaiset tiedon lähteet järjestykseen äh, niin, että päällekkäisyyksiä ei tosiaan synny äh, ja että yhteistyö toimii. Tässä on koko joukko esteitä, esimerkiksi äh, jäsenvaltioiden asian tiedostaminen jäsenvaltiot ovat olleet hyvin vastahakoisia tiedon jakamiseen ja keskusteluun tiedon luottamuksellisuudesta Euroopan tasolla. Jäsenvaltiot ovat olleet vastahakoisia, mutta niiltä vaaditaan nyt suurta joustavuutta, jotta päästäisiin toissijaisen lainsäädännön keinoin eteenpäin, niin kuin Lissabonin sopimuksen artiklassa 200 90 ähm, todetaan. Meillä on äh, siis koko joukko prioriteetteja, mitä tulee virallisiin tilastoihimme. Haluamme tuottaa sellaisia tilastoja, jotka vastaavat kysyntään ja kysynnän nopeaan kasvuun. Euroopan rahaliitto voi toimia vain siinä tapauksessa, että taustalla ovat mahdollisimman laadukkaat, luotettavat, riippumattomat tilastot. Te olette tämän uuden hallintojärjestelmän ytimeen asettaneet juuri luotettavat tilastot. Ja Euroopan tilastojärjestelmä on luonnollisesti mukana tässä sixpackia ehdotuksessanne, olemme tähän tyytyväisiä ja komissio on ehdottanut nyt uusimmassa ehdotuksessaan koordinoituja kansallisia tilastojärjestelmiä ja niiden vertailukelpoisuutta. Ja luonnollisesti ollaan myös sitouduttu siihen, että kansallinen poliittinen taso ja komissio käsittelevät näitä tietoja luotettavina tietoina. Ja korkeinkin poliittinen taho on nyt sitoutunut tähän yhteistyöhön. Ja minä odotan kovasti teidän aktiivista panostanne tässä työssä, joka aivan varmasti tulee olemaan hyvin vaativa. Kyseessähän ovat yhteispäätösmenettelyn alaiset neuvottelut. Komissio tulee myös pohtimaan Eurostatin roolia tulevaisuudessa ja sitä puitteistoa, jonka me tarjoamme kansallisille tilastojärjestelmille. Ja meille on hyvin tärkeää se, että meillä on pakolliset laatustandardit, joita voidaan käyttää esimerkiksi makrotalouden epätasapainomenettelyssä ja 2020-strategian taustalla. Tällainen automaattinen tulkinta ei ole toivottava, mutta me pyrimme luonnollisesti korkeimpaan mahdolliseen laatuun. Mitä tulee statistiikkaan, mitä tulee tilastosanktioihin, olemme juuri nyt katsomassa toisen käsittelyn kantamme ja tietenkin te teidän omassa Sixpack-ehdotuksessanne myös puhutte tästä ja nyt keskustelette tästä Twopack ehdotuksesta ja meidän täytyy tietenkin katsoa, miten tämä vaikuttaa ylipäätään tilastoihin ja Euroopan tilastojärjestelmään. Me olemme tehneet ehdotuksia myös ohjelmointivälineisiimme 2013-2017 kaudelle ja myös tällaiset järjestelmätilastot, kuten esimerkiksi kansalliset ESA 2010 tilastot. Ja kolmikantaneuvottelut ovat käynnistymässä, niitä kovasti odotan ja minä todella toivon, että lopputulos on kunnianhimoisten alkuperäisten ehdotusten tasolla. Uusiakin ehdotuksia on tulossa, esimerkiksi uusi yhteismarkkinatilasto, tämä on valtava Eurostatin haaste, niin kutsuttu Simstat, ehdotus, joka haluaa korvata tämänhetkisen Intrastat-järjestelmän, jossa siis tarkastellaan Euroopan unionin sisäistä kauppaa. Näin halutaan myös keventää sitä taakkaa, mitä tilastojen keräämiseen liittyy kehittyy. Ja Euroopan tilastojärjestelmä tulee luonnollisesti toimimaan jatkossakin Euroopan tilastojen puolesta. Esimerkiksi kun seurataan vuoden 2007, vuonna 2007 käynnistynyttä PKT, mallia ja me tarjoamme tilastoja, joissa myös ympäristö- ja sosiaaliset ulottuvuudet yhdistetään talouskasvuun. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, tilastot Euroopassa ovat eh, joutuneet suuren mullistuksen kouriin viime vuosina ja hyvä näin. Minä uskon, että Euroopan tilastojärjestelmä on oikea vastaus myös tuleviin haasteisiin. Meidän uudistuksemme osoittavat, että toimimme eh, proaktiivisesti ja olemme todella mukana Euroopan rakennustyössä tilastojemme kautta niitä tarjoamalla. Komissio ja Eurostat ovat hyvin sitoutuneita tämän työn jatkamiseen ja olen täysin tietoinen siitä, että me emme ole yksin. Teidän tukenne ja kiinnostuksenne ovat olleet meille valttikortti ja toivon, että näin on jatkossakin. Se, että te olette meidän laillamme kunnianhimoisia ja pyritte mahdollisimman hyvään tilastojen laatuun yhdessä kanssamme hyödyttää kaikkia kansalaisia. Ei tämä työ helppoa ole. Kovat ajat meillä on vielä edessämmekin, mutta minä uskon, että tämä kaikki hyödyttää Euroopan integraatiota ja todella haluamme vaihtaa kanssanne tietoja lisätä tietoisuutta ja ymmärtämystä siitä, miten Euroopan tilastojärjestelmä antaa panoksensa poliittiseen päätöksentekoon ja hallintomalliin koko Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you very much, Walter. Uh... Kiitoksia oikein paljon, Walter. Tämä valiokunta on äh, varmastikin ystäväsi ja Eurostatin ystävä siinä mielessä, että olemme yrittäneet antaa teille enemmän toimivaltuuksia. Se on ollut pitkä taisto, jota valiokunta on vienyt eteenpäin jo ennen minun kauttani ja olen iloinen, että jotkut näistä asioista on saavutettu Sixpackin kautta ja muuallakin. Nyt annan mahdollisuuden kysymyksiin. Edward, haluatko sinä esittää kysymyksen ensin? Onko meillä koordinaattori, jotka halusivat puheenvuoron? Ei. Sven Kei, pyydättekö puheenvuoroa siellä? Of, uh, how people pointed up, so okay. we don't... Uh, ottakaa se järjestys, missä ihmiset pyytävät puheenvuoroa. Proceed. Hyvä. No sitten Edward, sinä voit aloittaa. Welcome, Mr. Rademacher. Kiitoksia. Ensinnäkin eh, tervetuloa, herra Rademacher. Eh, tilastoiden joukossa yleensä on jotkut hyvin vähän sellaisia, jotka ovat, vähemmän, jotka ovat tärkeämpiä kuin äm, ehm, alijäämä ja velkasuhteet. Nämä ovat ne tilastot, jotka ovat olleet ongelman ydin tuossa maassa, jonka juuri mainitsitte. Mutta muut maat ovat tavallaan myös äh, aiheuttaneet epäselvää äh, tietoa hyvin luovan tilinpitonsa kautta ja sitä tapahtuu vieläkin. Ja olen sitä mieltä, että e, ennen kuin saamme harmonisoidun julkisen tilinpidon järjestelmän, kuten yksityiselläkin sektorilla on tilinpitostandardit, e, tietenkin meillä on kohta tämä, e, meillä on tämä ESA 2010, mutta on vielä sellaisia, jotka käyttävät kassavirtajärjestelmää, toiset toiset muita järjestelmiä, mutta tämä johtaa harhaan, kun otetaan käyttöön erilaisia välineitä ja kaikenlaista ikään kuin luovaa tilinpitoa. Oletteko te tyytyväinen tähän? No tässä vaiheessa sanoisin, että tietenkin meidän täytyy kompensoida se, että tällainen järjestelmä puuttuu kaikista äh, jäsenvaltioista. Ähm, tällainen suoriteperusteinen kirjanpito, joten kun nyt tulemme makrotaloudelliselta tasolta, niin meillä on makrotaloudellisella tasolla mahdollisuus myös täyttää nämä aukot, mutta olisi varmasti parempi, jos nämä aukot täytettäisiin jo mikrotasolla niin, että voisimme luottaa äh, vertailukelpaiseen suoriteperusteiseen tilinpitoon kaikille jäsenvaltioilla. Ähm, mutta on monia syitä vastustaa tätä suoriteperusta tilinpitoa, teknisiä kysymyksiä tai kysymys siitä, että maksaako se itsensä takaisin mitä tulee esimerkiksi rahoituspäätöksiin, niin minun viestini olisi, että katsotaan hyvin tarkkaan tutkimuksemme tuloksia. Tulokset tullaan saamaan tämän vuoden lopussa niin, että sitten voimme pohjata eräänlaiselle toimintasuunnitelmalle, miten voisimme edistää ja panna täytäntöön suunniteperusteista kirjanpitoa kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta tämä ei varmastikaan ole helppo mm, tavoite, koska ollaan huolissaan siitä, että se on kallista ja se ei ole hyödyllistä julkiselle sektorille. Ja jopa parlamentin jäsenet jäsenvaltioissa eivät aina kannata tätä. Ei nyt Euroopan parlamentissa, mutta jäsenvaltioissa. Tiedän, että he ovat epäröiviä eivätkä haluaisi siirtyä tällaiseen suoriteperusteiseen kirjanpitoon, koska se tarkoittaa aivan toisenlaista avoimuutta, joiden kanssa heidän täytyy sitten tulla toimeen. It's always a problem to handle transparency. Uh, <laughs> uh next. No niin, uh, seuraavaksi Wolf. Okay, sorry. Uh, vielen Dank, Sharon. Vielen Dank, Kiitoksia Kiitoksia, herra Radermacher, että olette täällä käymässä keskustelua kanssamme. Teidän raporttinne kokonaisuudessaan oli varsin myönteinen. Toivottavasti ei kestä jälleen kerran 60 vuotta. Sanoitte vuodesta 52, vuonna 52, vuodesta 52 tulee siis 60 vuotta täyteen tänä vuonna. Me olemme menneisyydessä tehneet aika huonoja, meillä on tuo aika huonoja kokemuksia. Ja vuodesta 2004 olen ollut täällä parlamentissa ja vuodesta 2005 olemme aina vaatineet sitä, että Eurostat saisi suuremman roolin. Kaikki tiesivät, että Kreikan kanssa ei kaikki ollut kohdallaan, mutta kukaan ei osannut sitä tarkemmin määritellä. Ja sitten minun maani Saksa vastusti sitä, että Eurostatilla annettaisiin lisää toimivaltuuksia. Ja kun minä olin jakoon presidentti Frankfurtissa, niin minä ensimmäisenä otin tämän käyttöön, vaikka kovasti sitä vastustettiin, tätä, tämä, tilin, tämä suoriteperusteinen tilinpito. Monethan vastustavat tätä ja sanotaan, että kustannuksia, mutta syy on eri jos otetaan tällainen tilinpito käyttöön, niin silloin Saksan kaltaisilla mailla ei olekaan enää kahden miljardin velat, vaan paljon suuremmat, koska eläkkeet otetaan mukaan. Joten minun kysymykseni on nyt toisenlainen. Jos kaikista ponnisteluistani huolimatta, oletteko varma, että vertaamme verrattavissa olevia asioita toisiinsa, kun vertaamme eri maiden tilastoja toisiinsa? minä huomaan, että jo yhden maan sisällä, kuten esimerkiksi Saksan sisällä, esimerkiksi Saksan tilastokeskuksen ja Saksan työmarkkinalaitosten tilastot ovat erilaisia. E, ja siksi minua yhtään ihmetytä se, että eri jäsenvaltioiden tilastot ovat erilaisia keskenään. Ja jos me esimerkiksi tilastoimme vientiä Ranskaan, niin tilastot eivät ole samat kuin mitä Ranska tilastoi tuonniksi Saksasta, vaikka niiden pitäisikin vastata toisiaan. Ja siksipä kysynkin, että olemmeko jo niin pitkällä, että voisimme sanoa, että nämä epäselvyydet saadaan pian poistettua. Tilastoja ei tehdä tilastojen takia, vaan ne ovat päätöksenteon pohjalla. Ja tilastojenhan täytyisi olla myös jonkinlainen varoitusvalo. Ja jos nyt ajatellaan taloushallintoa esimerkiksi Euroopassa ja euroalueella, niin silloin minä ajattelen, että teidän tekemänne tilastot ovat ikään kuin varoitusvalona, kun, sanotaan, että, kun huomataan, että nyt täytyy tehdä jotain. En tiedä, toimiiko se nyt jo näin ja ovatko jäsen, se, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet mm, äh, tällaiseen luottamukselliseen, niin tämähän on ihan normaalia. He sitoutuvat kasvu- ja vakaussopimukseen ja äh, talouspoliittiseen, finanssipoliittiseen sopimukseen, mutta eivät he tule sitä kuitenkaan koskaan äh, pitämään kiinni. Minä en luottaisi tähän liikaa, vaan toimisin omin päin. Okay, so, um... No katsotaanpa. aloit aloitetaan tämän rahatiedon vertailukelpoisuudesta, taloudellisen tiedon vertailukelpoisuudesta. Kyllä nyt on saavutettu sellainen vertailukelpoisuuden taso, joka minun mielestäni on aivan ainutlaatuinen. Kun katsotaan Maastrichtin kriteerejä, velka ja vaje, niin on maita, Äh, esimerkiksi Yhdysvaltain, Kanadan, äh, ylipäätään Australian, ylipäätään G20-maiden äh, tiedot eivät ole vertailukelpoisia meidän tilastojemme kanssa, mutta meillä on nyt sellainen malli, että kaikki pelaajat tilastoyhteisössämme pelaavat samojen sääntöjen pohjalta, mutta kun katsotaan kaikkia 350 tilastoa, niin kaikkien vertailukelpoisuudesta tällaisia takuita ei voi tarjota. Jos puhutaan vaikkapa vesiviljelystä, osteritilastoista, niin kyllä varmaan on niin, että kyllä tässä on eroja, eli että Ranskan laskeva, laskemat osterit tai Espanjan laskemat osterit eivät ole ihan sama kuin velka ja vaje. Eli siis laatu tilastolliselta kannalta liittyy hyvin paljon siihen, että mi, mitä tarvitaan, kuinka paljon äh, tietoa tarvitaan, äh, kuinka paljon epäselvyyttä voidaan hyväksyä, eli kuinka tarkka, tarkat tietojen täytyy olla, koska luonnollisesti ähm, mikään ei ole ilmaista, eli myös tilastojen kerääminen maksaa ja täytyy katsoa, että minkälainen suhde, kustannushyötysuhde syntyy. Eli jos katsotaan näitä 300 til, eri tilastoa, niin mitä tietoa todella tarvitaan niin, että me sitten voimme kussakin tapauksessa tapauskohtaisesti tehdä räätälöitynä sellaisen järjestelmän, joka antaa mahdollisimman luotettavat tiedot kussakin tapauksessa. Te puhuitte eläkkeistä. Voin todeta ainakin verrattuna YK-standardeihin, että mitä tulee tähän äh, ikään kuin piilovelkaan, eli eläkkeisiin. On keskusteltu siitä, että se tehtäisiin pakolliseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä keskustelemme kolmen jäsenvaltion kanssa, jotka haluavat estää tämän ehdotuksen, tämän hetkisen keskustelun ESA e, 2010 ehdotuksen pohjalta. Ja valitettavasti nämä kolme vastarannan kiskeä ovat kolme suurinta jäsenvaltiota. Eli ne ovat luonnollisesti nähneet eh, tämän vaaran, mutta yhdessä teidän kanssanne ja yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa toivon kovasti, että pystymme vakuuttamaan myös ne niin, että tulevaisuudessa vuoteen 2014 mennessä voisimme laskea velan sisältäen myös eh, valtavan könttäsumman eli eläkkeet. Mitä tulee näihin kaikkiin eri välineisiin, PPP ja niin edelleen. Eli kaiken näköiset innovatiiviset rahoitusvälineet, joista on keskusteltu, niin te olette ehkä huomanneet, että lehdistötiedotteessamme 23. huhtikuuta tarjoamme mahdollisuuden tarkastella paitsi Maastrichtin velka- ja vajekriteereitä, kriteereitä myös lisätietoa, ylimääräistä tietoa, joka ehkä mahdollistaa sen, että laskelmat voidaan sopeuttaa kuhunkin tilanteeseen. Tämä on jo nyt siis mahdollista ja me olemme kulkemassa tätä tietä vieläkin pidemmälle niin, että saisitte nämä tiedot. Mitään ei saa todellakaan piilotella tai mitään ei saa jäädä piiloon. Niin puhuitte siitä, ovatko eri tilastot vertailukelpoisia. Kaksi esimerkkiä, jotka mainitsitte, työmarkkinat eli työttömyysluvut. On aivan totta, että jos vertailee rekisteröityjä työttömiä tilastojen työttömyyslukuihin, niin nämä luvut eivät täsmää, mutta, ja tämä on huono uutinen, mutta hyvä uutinen on se, että meillä on myös eurooppalainen standardoitu tilasto työttömyydestä. Ja tämän tiedot ovat jäsenvaltioiden välillä vertailukelpoisia. Tämä on minun rehellinen kantani. Saksan lukuja voi verrata Ranskan, Maltan, Italian, kaikkien muiden jäsenvaltioiden lukuihin. Mitä tulee sitä Euroopan unionin sisäiseen kauppaan? Olette täysin oikeassa sen suhteen, että tällä hetkellä meillä on tällaisia niin kutsuttua peilauseroja, että osa viennistä johonkin maahan ei olekaan samalla tasolla kuin tuonti tähän maahan. Meillä on tällainen kaksinkertainen laskutapa ja puolet tilastoponnisteluista käytetään itse asiassa tähän. Puolet taakasta tulee tästä ja kovasti on pyritty tästä eroon, mutta tähän mennessä ei vielä ole onnistuttu. Nyt olemme käynnistäneet uuden aloitteen Simstat, eli yhtenäismarkkinatilasto, Single Mark Statistic. Ja haluamme luoda tällaisen äh, ikään kuin tieto Schengenin, tilasto Schengenin Eli siis sellaiset tilastotiedot, joita kerätään Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa, voivat virrata eri maiden välillä vapaasti. Ja tällöin tällaista kahtalaista mittatikkua ei tarvitse käyttää. Jäsenvaltiot ovat vastahakoisia, koska katsovat, että näin niiden itsemääräämisoikeuteen tai valvonta mahdollisuuksiin puututaan, koska näin niiden on sitten luotettava naapuriinsa. Mutta näin me olemme luomassa yhteistä eurooppalaista tilastojärjestelmää, joka siis ei ole kansallisten järjestelmien koordinaatiotaho. Muutokset tulevat monitoroinnin kautta, eli sitten kun on laillinen allekirjoitettu sitoumuksellisuus luottamu, sitoumus luottamuksellisuuteen, mutta jäsenvaltiot eivät sitä kunnioita, niin me käynnistämme rikkomusmenettelyn ja haastamme jäsenvaltiot oikeuteen niin meidän on tehtävä ja niin me teemme. Kiitos. I think you, I now understand. Kiitoksia oikein paljon. Nyt ymmärrän, miksi niin kovasti odotatte eh, kolmi eh, kantaneuvotteluja ESA 2010. Eh, teillä on hyvä esittelijä, jos nyt ajattelitte, että se olisin minä. Sitten Udo Lest. Niin, sydämestä kiitokset myös minun osaltani siitä, että tulitte tänne paikalle tänään, herra Rademacher. Tämä valiokunta on teille huomauttanut ja myös puheenjohtaja on siitä huomauttanut, että olemme puolustaneet Eurostatin oikeuksia jo aikana, kun että eh, vielä samalla tavoin ollut eh, julkisen huomion keskipisteenä. Tämä tietenkin eh, liittyy finanssipoliittisiin tietoihin ja se on aivan oikein ja tästä on paljon jo sanottukin, mutta teidän tehtävänne varmasti kasvavat ja teidän poliittinen merkityksenne tulee kasvamaan. Ja haluaisin äh, tehdä lisäyksen kysymykseen, jonka nostitte esiin. Politiikan on sanottava, poliitikkojen sanottava teille, mikä on tärkeää. Uskon, että kun euroalue löytää uudelleen tasapainonsa, jos haluamme päästä ulos talouspoliittisesta kriisistä, niin me tarvitsemme enemmän parempia tilastotietoja, finanssipoliittisia tietoja, mutta ei pelkästään finanssipoliittisia tietoja. Täällä parlamentissa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että pitäisi paremmin mitata sitä toiminnan tehokkuutta, toimiiko se politiikka myös jäsenvaltioissa. Eurooppa 2020 on synonyymi sille, miten hyvää kuitenkin esimerkiksi on nuorisotyöttömyyden torjuminen. Onko meillä integraatio mahdollisuuksia? Onko meillä mahdollisuuksia mitata integraatiota ja tehokkuutta? Kuinka hyviä ovat koulutus, kuinka hyvä on koulutus, kuinka hyvä on terveydenhuolto myöskin ennaltaehkäisyssä, esimerkiksi sairauksien synnyn ehkäisyssä. Kaikki kaikkea tätä on tulevaisuudessa mitattava paremmin ja minä jopa toivon, että pystymme yhdistämään tähän sanktiot niin, että voisimme pitää näitä tulevaisuudessa yhtä tärkeinä kuin sellaisia asioita, joita nyt jo automaattisesti rankaisemme, jos niitä ei mitata oikealla tavalla. Onko EU valmis koventamaan Eurooppa 2020-politiikkaa vai mitä poliittista tukea tarvitsette vielä, jotta voidaan varmistaa tilastotietojen vertailukelpoisuus? Okay. Um, so my answer... No, minun vastaukseni olisi, että ask askeltain laajennetaan tätä laadunvarmennusjärjestelmää, jonka olemme ottaneet käyttöön finanssipoliittiselle eh, tiedolle, eli siis eh, taloustiedolle Maastricht ja muut, niin siinä meillä on jo erittäin tiukka eh, laadun valvonta. Seuraavaksi tulevat tulostaulukko, indikaattorit, makrotaloudelliset sellaiset tulostaulukkoon liittyy monia sellaisia kysymyksiä, joita on vaikea laadun varmentaa, koska tämän tiedon keruu ei liity pelkästään julkiseen sektoriin, vaan siihen kuuluu myös yksityinen sektori ja kotitaloudet, joten meille tulee olemaan vaikeampaa varmistaa samalla tasolla laatu. Mutta aiomme luoda mm, sopivan laadunvalvontajärjestelmän tulostaudokkoindikaattoreille. Joten mitä tulee liiallisia alijäämää koskevan menettelytietoihin, niin meillä on jo sääntely ja sitten tämä 479 sääntö ja tätä samaa haluamme ehdottaa nyt tulostaulukkoindikaattoreille seuraavalle kierrosta varten. Ja sitten kolmas äh, askel olisi se, että kun Eurooppa 2020 indikaattorit ja äh, muut vakautuvat ja niitä todella käytetään, niin sitten olen vakuuttunut, että kun niitä, käytet, niin, niitä käytetään poliittisessa keskustelussa, niin meitä tullaan kannustamaan siihen, että niistä tulee vedenpitäviä, koska meillä on Charles Goodhardin sääntö, joka hän sanoi, että aina kun indikaattori käytetään poliittisiin tarkoitusperiin, niin se ei enää ole hyvä indikaattori. Joten Maastrichtin velka ja alijäämä eivät olleet kovinkaan kiinnostavia ennen kuin niitä käytettiin Maastrichtin sopimusta varten. Vasta sitten, kun sopimusta ryhdyttiin käyttämään, eh, eli heti kun tilastoa, tietoa käytetään päätöksenteon välineenä, niin silloin indikaattorista tulee mielenkiintoinen kaikenlaisiin asioihin. Joten nämä asiat kulkevat käsi kädessä. En halunnut nostaa tätä esiin alkupuheenvuorossa, mutta tietenkin tämä liittyy myös resursseihin. Ja tästä nyt puhe absoluuttisesti, mutta nyt eurooppalainen järjestelmä toimii rinta rinnan ja me olemme keksineet tämän pyörän 27 kertaa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä ei ole kovinkaan tehokasta, joten kovin pian täytyy käsitellä sitä kysymystä, että miten voimme muuttaa järjestelmää niin, että voimme vapauttaa riittävät resurssit laadunvalvontaa varten. Ja, dank, herr. Kiitos herra Rademacher sitä, että tulitte vieraaksemme. Halusin ehkä nostaa esiin pari kohtaa mietinnöstämme yhtäältä se, mistä täällä jo puhuttiinkin, eli indikaattorit 2020-strategia varten. Tämähän on tietenkin aivan olennaista ja kotisivulla ne tätä myös korostetaan ja esitellään juuri näin. On kuitenkin niin, että esimerkiksi ympäristöön liittyvät indikaattorit, niin tietopohja päättyy vuoteen 2009. Lähes kaikkien indikaattorien suhteen 2010 on viimeinen vuosi. 2011 tietoa ei vielä ole, mutta tämä tietenkin tekee politiikan teon aika vaikeaksi, kun toukokuun lopussa saamme ensimmäiset suositukset liittyen eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon. Eli emme ole vielä niin lähellä tosiasiallisia tietoja kuin toivoisimme. Eli miten saataisiin ajankohtaisempaa tietoa päätöksenteon pohjaksi? Toinen asia, contingent liabilities. Eli esimerkiksi juuri eläkkeet. Tässä on muitakin palapelin osasia, mutta kysyisin, että minkälaista henkeä puhaltaisitte Sixpack-ehdotuksen vaatimuksiin, että ollaan mahdollisimman lähellä, koska eihän meitä hyödytä, jos valtion velka ja vajee siirretään vain piiloon tilinpitojärjestelmien kautta sen sijaan, että ne olisivat näkyvillä? Tämä on tärkeä kysymys ja minua kiinnostaisi tietää, että mitä voisi asialle tehdä. Sitten to, vielä viimeinen asia. Mietinnössämme todetaan eksplisiittisesti, että haluaisimme tilastoille parempaa käyttäjäystävällisyyttä. Sellaista grafiikkaa, jota voisi käyttää esimerkiksi koulutuksessa, opetuksessa ja ihan nämä, nämä kuukausittaiset päivityksetkin, että tiedot olisivat kattavammat ja maakohtaiset myös. Te olette ponnistellut kovasti ponnistelleet kovasti. Minä olen Eurostatin tietojen intohimoinen käyttäjä, mutta ehkä parantamisen varaa vielä on ja haluaisinkin kuulla, että miten aiotte tarttua näihin parlamentin ehdotuksiin. Kiitos. So the, the first question... Ensimmäinen kysymys on minun vastattavaksi ainakin kaikkein vaikein. Eli sosiaalisen ja ympäristötiedon ajankohtaisuus, tiedon lähteet ovat luonteeltaan täysin erilaisia kuin talous ja raha maailmassa. Olemme erittäin sitoutuneet, niin kuin BKT te ehdotuksesta näette, niin me olemme todella pyrkineet ajankohtaisuuteen ja olemme tehneet hyvin lähettäistä yhteistyötä muiden komission yksikköjen kanssa. Paitsi Eurostat, ehkäpä ensimmäisellä kierroksella yhteistyötä voitaisiin äh, lähentää muihinkin tahoihin niin, että tilasto mittausten ja ehkä pikemminkin ajankohtaisempien lukujen välillä saataisiin läheisemmäksi. Meille kysymys onkin se, että kuinka pitkälle voimme tässä mennä ehdottaessamme mallia, joka on havaintoihin perustuva. Mutta kyllähän tilanne on jo parantunut huomattavasti, jos katsotaan esimerkiksi hintatilastoja menneisyydessä tai kuluttajahintaindeksi. Se on nyt todella ajankohtainen, päivitetty ja meillä on tässä tulossa nopeampia ähm, äh, tilastotoimia myös, mitä tulee neljännesvuosittaiseen ja vuosittaiseen vuosittaiseen jäsenvaltioiden raportointiin, joten myös uskon kyllä, että sosiaalisen datan jättäisin itse asiassa tässä nyt työmarkkinat ulkopuolelle, koska niiden tilastotiedot ovat jo aika ajankohtaisia, mutta kyllä minä uskon, että tässä esimerkiksi tämä EU-SILK-tutkimus tulee entistä ajankohtaisemmaksi ja mitä tulee ympäristödataan, niin Sehän kulkee yhdessä energiadatan kanssa. Jos katsoo vuoden 2011 tietoja, niin tässä ollaan paljon nopeampia kuin mitä aiemmin on oltu. Mutta ongelma liittyy esimerkiksi jätteisiin ja eri luonnonvaroihin, niihin liittyvään tilastotietoon. Minä otan tämän evästykseksi mukaan, niin mitä sanoitte, ja kyllä lupaan teille, että pyrimme tekemään kaikkemme ää, tilastojen ajankohtaisuuden suhteen yhteistyössä IRCn kollegojemme kanssa. Ja uskon kyllä, että tässä ihan hyvään tilanteeseen päässä. Ja sitten mitä ehdolliseen velkaan tulee ja sixpackiin, niin minä haluaisin ehkä tehdä eron neljän li- lisätiedon tai muun tiedon välillä. Ensinnäkin äh, julkinen, julkinen velka, sitten äh, valtioiden antamat takuut, sitten äh, eläkesitoumukset ja neljäs on sitten PPP, niihin liittyvät sitoumukset. Ja tässä meillä on nämä neljä luokkaa. Ja meidän suunnitelmamme on ja tarkoituksemme on todella tarjota teille hyvin kaiken kattava tietopaletti niin, että voitte käyttää kaikkia näitä tietoja eh, saadaksenne kokonaisvaltaisen kuvan jäsenvaltioiden eh, rahoitustilanteesta – kuitenkin korostaisin tässäkin, että Maastrichtin velka on tietenkin kaiken ytimenä. Ja laillisesti meitä sitoo, sitovat nämä tiedot niin kuin ne laissa on määritelty. Euron isät pitivät tarpeellisena ja järkevänä määritellä velka oman konseptin kautta, eli me katsomme ainoastaan velkapuolta emmekä menopuolta emmekä tulopuolta. Ja tietenkin molemmat puolet itse asiassa tähän vaikuttavat velka ja varat. Ja tämä on hyvin vaikeaa integroida, jos on vain yksipuolinen indikaattori käytettävissä. Joten tämän äh, kokonaisvelan määrittelyä varten on tärkeää se, että katsoo taseen molemmat puolet, varat ja velat. Ja näin haluamme tehdä entistäkin paremmin. Sitten puhuitte vielä käyttäjäystävällisyydestä. Tietäkseni teidän kanssanne on kokous huomenna tai ylihuomenna. Ja me olemme hyvin iloisia ja tyytyväisiä siitä, että olette nämä asiat nostaneet esiin. Olemme hyvin läheisessä yhteistyössä monien käyttäjien kanssa tilannetta tarkastelleet käyttäjää tyytyväisyystutkimuksen kautta. Kaiken kaikkiaan käyttäjät ovat aika tyytyväisiä tarjoamaamme tilastotietoon, mutta kyllä te olette antaneet ja annatte meille kovasti vinkkejä sen suhteen, että mitä voittaisiin tehdä entistä paremmin. Sophie. Kiitoksia, Sophie. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyt kysymys, koska jo Vastauksissanne tai esityksessänne olitte varsin myönteinen kaiken sen suhteen, mistä on sovittu ja uudesta roolista ja rakenteista, mutta vastauksissanne olitte vähän varovaisempi äh, niiden vaikutuksesta, enkä voi äh, mutta kun ajatellaan Raukelonin esitystä viime vuoden syyskuussa tämän valiokunnan edessä. Hän oli kohtelias, mutta hyvin pessimistinen tai negatiivinen kaiken täytäntöönpanoasteiden suhteen, erityisesti käytännössääntöjen kohdalla. Jos meillä on yhteinen valuutta, niin kuinka paljon ymmärtämystä meillä tulisi olla esimerkiksi äh, kansallisia perinteitä äh, ja malleja ja päätöksentekojärjestelmiä kohtaan, koska äh, kyllähän tämä on ihan ok, jos kaikki ovat vastuussa omista asioista, mutta meillä on yhteinen valuutta. Mm, ja se, mitä joku tekee, vaikuttaa sitten myös muihin maihin, joita nämä kaksi asiaa yhdessä. Tosi seikka, että on vielä maita, jotka eivät yksinkertaisesti pane täytäntöistä, mistä on sovittu, eli niiden tilastot eivät ole luotettavia tai standardien mukaisia, ja tämä sitten voi vaikuttaa muihin maihin. Um, well, um... No, minä olin kohtelias ja optimistinen, se on minun tehtäväni, mutta kyllä minä sinne laitoin myös sanoja, että on esteitä, on estäviä tekijöitä, jotta voidaan saada aikaan todellinen eurooppalainen tilastojärjestelmä. Ja vastauksissa olin mielestäni aika rehellinen sanoissani, missä nuo estävät tekijät ovat. Ja tässä meillä on edessämme tilaisuus, tilanne, joka ei ole ainutlaatuinen tilastotieteessä että siirrytään tällaista kansallisesta järjestelmästä ensin eurooppalaiseen, joka on jaettu kansallisiin osiin, on hyvin kivulias prosessi. Mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että me olemme nyt sellaisessa vaiheessa, jossa meidän täytyy tehdä todellisia muutoksia panna täytäntöön järjestelmä, kuten se määriteltiin vuonna 2009 eurooppalaisesta tilastoasetuksessa, koska siinä puhutaan eurooppalaisesta tilastojärjestelmästä eikä koordinoidusta kansallisesta tilastojärjestelmästä. Minä puhuin jo yhtenäismarkkinatilastoista ja tämä vastaa sitä, mitä te sanoitte, jos ajattelette, että alankoimainen BKT lasketaan nyt perustuen ulko maakauppatilastoihin, jotka eivät vastaa kaikkien muiden jäsenvaltioiden ulkomaankauppatilastoja, koska Alankomaat sanovat, että me emme luota sitä naapurimaidemme tuontitilastoihin. Meidän on mitattava mm, tämä tuonti itse ja sitten nämä tilastot menevät laskelmiin PKTstä. Nyt tiedätte, mitä tarkoitatte. Meillä kaikki jäsenvaltiot laskevat BKTnsa itse, mutta ei ole koherenssia, koska ne käyttävät erilaisia pohjatietoja ja me haluamme nyt lopettaa tämän mm, suvatsevaisuusmarginaalin. Ja toinen asia, joka on tärkeä, on se, että tällä hetkellä esimerkiksi vario, hyväksymme variaation, joka ei nyt ole 10 prosenttia, mutta se on riittävän iso, että voimme olla huolissamme. Eli siis ähm, väestö äh, laskelmamenetelmä ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa. Me aiomme tehdä teille ehdotuksen, jossa on selkeästi määritelty, että väestö on äh, mitattava ainoastaan yhdellä menetelmällä, kuten me teemme meidän tilastoissamme. Ja on muutamia suuria muutoksia ja me aiomme äh, testata tämän nyt seuraavina vuosina ja se tulee sitten näyttämään, ovatko jäsenvaltiot todella valmiita hyväksymään muutoksen eurooppalaisen tilastojärjestelmän Olette varmaan kuullut, että Saksan liittoneuvosto on jo antanut lausunnon asetus 233 vastaan, jonka ja sen mukaan tämässä puututaan saksalaisen hallinnon hallintoon, ja se on subsidiariteettiperiaatteen vastaista, joten tämä on se taistelu, jota meidän on käytävä. Mä olen pahoillani. Peter. Kiitoksia, Hans Peter. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Pääjohtaja Rademacher, minä olen teidän ihailijanne, niin kuin tiedätte. Valitettavasti terveydellisistä syistä en ole viime aikoina toimijanne päässyt seuraamaan niin kuin olisin halunnut. Oletteko lukenut uusimman Spiegel-lehden artikkelin liittyen Italiaan? Ei vielä. No, kyseessä on kyllä aika karmea luettavaa tässä hyvin äh, yksityiskohtaisesti kuvaillaan, minkälaista, äh, minkälaisia epäselvyyksiä Italian eurojäsenyyden taustalla oli ja että mikä oli Eurostatin rooli tuolloin tässä tietojen pimittämisessä. No tästä on toki aikaa, mutta aivan varmasti tulette tämän artikkelin lukemaan, mutta minä haluaisin nyt, että tekisimme tästä, tästä johtopäätöksiä. Tässä hyvin yksityiskohtaisesti esitetään, miten taseita siivoamalla vuonna 1998 kaunisteltiin Italian tilannetta, jotta se pääsisi mukaan euroon esimerkiksi kansallisten kultavarojen kohdalla oli toimia ja niin edelleen. Eurostat ei tätä tuolloin hyväksynyt, mutta silti väitettiin sitten loppujen lopuksi, että Italia oli täyttänyt Maastrichtin kriteerit. Ja te tiedemiehenä varmasti ymmärrätte, että tässä poliittisista syistä, poliittisen paineen vuoksi on kyllä käytetty muun muassa Eurostatia hyväksi. Kylenkop, joka oli tuolloin osastojohtaja, verottaja oli esittänyt tuolloin Italian todellisena riskinä muun muassa. Siltä pohjalta, mitä nyt on äh, tapahtunut, mitä parannuksia on tapahtunut teidän toimivaltanne, työskentelyn mahdollisuuksienne ja rahoituksenne suhteen, niin onko tilanne kehittynyt nyt niin, että te voitte sanoa, että tällaista Italian kaltaistakaan ei meille Eurostatissa enää pääse tapahtumaan? <laughs> Italiahan voi olla huomenna kuin Puola. Yhä uudelleen olemme havainneet, että tämä Eurooppa-hanke usein poliittisista syistä kaunistellaan asioita vuonna 1998 muun muassa Koolin ja Schröderin vaalikampanja ja sitten haluttiin Italian mukaan. Eli on erilaisia historiallisia taustoja, joita vastaan, vasten tällaista vastaavaa on tapahtunut. Miten te viranomaisena olette valmistautuneet siihen, että että huolehditte siitä, että teitä ei poliittisista syistä päästä käyttämään hyväksi jatkossa? Um, well, of course. No niin. Tulen varmasti lukemaan tämän Spiegel-lehden artikkelin. Itse asiassa latasinkin sen jo iPadiini, mutta minulla ei ollut vielä aikaa sitä lukea, mutta toki sen tulen lukemaan. Tämä viittaa 90-luvun loppuun aikaan, jolloin Eurostatin tilanne, resurssit olivat aivan toiset kuin tänä päivänä. Joten ei ole oikein mahdollista nyt verrata tuota, tuon päivän Eurostattia tämän päivän Eurostatin indikaattoreista esimerkiksi tuolloin meillä ei ollut edes yksikköä, joka rahoitustilastoja valmisteli. Meillä oli pikkuinen osasto, pari kolme henkilöä, pieni yksikkö, joka näitä EDP-tilastoja tuolloin hoiti. Ja sitten eteemme tuli näitä erilaisia innovatiivisia kikkoja, joita jäsenvaltiot käyttivät pyrkiessään vaikuttamaan näihin rahoitustilastoihin. Eli sanoisin, että Eurostatin henkilöstöstä tuolloin 90-luvun lopussa noin kolme prosenttia työskenteli näiden tietojen puitteissa. Tänä päivänä noin puolet henkilöstöstä käsittelee näitä rahoitustilastoja ja jatkuvasti eh, käymme jäsenvaltioissa. Nyt olemme käyneet jo viidessä jäsenvaltiossa, niiden tilastokeskuksissa, paitsi kes- keskitetysti myös eh, ihan osavaltio- ja aluetasolla, muun muassa Saksassa ja Itävallassa olemme näin tehneet. Ja nyt varmaankin voi todeta, että ehm, tämänhetkinen inventaarimme mahdollistaa sen, että voimme arvioida näiden tilastojen laatua kaikissa jäsenvaltioissa. Ja heti kun huomaamme, tai heti jos huomaisimme jonkinnäköistä tilastojen laadun heikkenemistä, niin tekisimme tällaisen vierailun ja osoittaisimme jäsenvaltiolle, että nyt ollaan menossa vaarallisille vesille. Ja mitä tulee tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna vuoteen 1998, niin tämä on kuin aivan eri maailma, jossa nyt elämme Eurostatinkin kannalta. Mitä Eurostat vielä sitten tarvitsisi? No, resurssit ovat ongelma. Ja myös kollegojemme rooli ja vaikutusvalta jäsenvaltioissa on tietenkin tärkeää, kun ne koordinoivat jäsenvaltion sisällä tilastojen keräämistä ja niin edelleen, mutta tämähän on juuri osa ehdotusta, jonka olemme tehneet muuttaaksemme tilastoasetusta. Eli voitte nähdä, että me olemme ehdottaneet kansallisten tilastokeskuksien toimien koordinoimista entistä paremmin. Ja tämä on kyllä minun mielestäni puuttuva lenkki tässä ketjussa, niin että kollegaamme kaikissa pääkaupungeissa voivat olla todellinen tilastoauktoriteetti, jolla on kunnolliset välineet käytettävissään sen valvomiseksi, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Merci. Alors moi trois questions. Kiitoksia. Minulla on kolme täsmällistä kysymystä. Ensimmäinen koskee Kreikkaa. Oliko eurosta tietoinen luotettavuusongelmista koskien näitä Kreikan velan lukuja ennen kuin valtionvelkakriisi alkoi? Tämä viittaa samaan asiaan, josta täällä kollega puhui Italia koskien. Sanoitte, että henkilökunta ei ollut ehkä tarpeeksi, tarpeeksi mutta haluaisin kuitenkin vastauksenne tähän. Toinen kysymys koskee sitä, mitä sanoitte koskien indikaattoreita, joille, joiden avulla voidaan ohjata talouspolitiikkaa. Ja tällä hetkellä niiden pohjana on tässä finanssipoliittisessa sopimuksessa. Siellähän on tällainen rakenteellinen indikaattori, joka on nyt keskustelujen ytimessä. Haluaisin tietää, käytättekö tekin sitä Eurostatissa, kuinka laskette sen ja mitä ajattelette indikaattorin asiaan kuuluvuudesta? Monien makrotaloustieteilijöiden mielestä se keskittyy lyhyen, lyhyen aikavälin, joten jo ollaan pitkälti, pitkälti maksatason kanssa tekemisissä ja näin ollen on pohdittava, onko tämä indikaattori soveltuva niin, että voidaan tänä päivänä ohjata talouspolitiikkaa kun budjettiväline on neutralisoitu. Varmankin ymmärsitte tämän kysymyksen merkityksen. Sitten viimeinen kysymys. Se heijastelee täällä muiden kollegoiden kysymyksiä. YK on kehitysohjelmassa on olemassa inhimillisen kehityksen indikaattori, jolla voidaan täsmentää kasvun laatua. Onko Eurostatissa tämä tyyppinen indikaattori? Ollaanko sellaista laatimassa. Mainitsitte ympäristöindikaattorit, mutta onko olemassa myös inhimillisen kehityksen indikaattori, jota olisitte pohtimassa? Kiitoksia. Thank you very much. Uh, then, uh, was Eurostat your first... Kiitoksia oikein paljon. Ensimmäinen kysymyksenne oli, uh, oliko Eurostat tietoinen tästä? No, palaisin tähän vuoden uh, tammikuun 2010 kertomukseen. Siinä sanotaan, että katsokaapa lehdistötiedotteita eri vuosilta ja vuonna 2005 Eurostat on yhdellä poikkeuksella aina ilmaissut huolensa Kreikan tiedoista. Olemme siis aina asettaneet kysymyksiä merkin Kreikan tietojen taakse, joten tämä tarkoittaa sitä, että olimme epäileväisiä, olimme tietoisia siitä, että ongelmia oli olemassa. Toisaalta me olimme hiukan kuin syyttäjä, joka näki merkkejä ja indikaattoreita, mutta meillä ei ollut mahdollisuutta todistaa sitä todeksi koska me olemme kysyneet kollegoiltamme Kreikassa aina kun esitimme kysymyksiä tiedoista. Minä henkilökohtaisesti menin Kreikkaan. Se oli euro, ensimmäinen vierailuni, kun menin Eurostatiin ja kysyimme, että oletteko tarkistaneet tämän ja tämän ja tämän ja me saimme kirjallisesti tiedon ministeriöstä allekirjoituksen, että kaikki oli kunnossa, joten oli mahdotonta todistaa päinvastaista. Ja siksi me olemme käyttäneet vuoden 2010 raportissamme varsin erikoista sanamuotoa, koska me sanoimme siinä, että oli tietoista äh, väärää raportointia ja se on aika kova sanamuoto. Eli tietoisesti lähetettiin vääriä tietoja ja tuossa vaiheessa meillä ei ollut toimivaltuuksia todella ää, avata siellä kaappeja ja sanoa, että me haluamme nähdä tuon ja tuon taseen. No, tämä tilanne on muuttunut ja meillä on toimivaltuudet ja ää, Tällä tavoin nämä varaumat pystyttiin poistamaan, koska me olemme nähneet tilikirjat nyt. Sitten toinen kysymys, tämä rakenteellinen vaje. Tätä konseptia me emme käytä tilastoinnissa. Me käytämme konseptia vajeesta, kuten asetuksemme sen määrittelee. Tämä on julkis taloudellinen vaje ja me mittaamme sen vuosittaisesti ja neljännesvuosittain. Ja neljännesvuosittainen mittaus jo antaa teille hyvän kuvan kehityksen volatiliudesta. Ja sitten kolmas kysymyksenne, inhimillisen kehityksen indeksi, jota YK käyttää. Ei, me emme käytä sitä, koska No, eri syistä, koska sitä on kritisoitu paljon, koska inhimillisen kehityksen indeksiin kuuluu luokittelujärjestelmä, siihen kuuluu useita erilaisia indikaattoreita, jotka tulevat virallisista tilastoista, mutta me emme näe, että virallisten tilastojen tulisi yhdistää 2025 erilaista indikaattoreita eri erilaisilta aloilta, eh, yhdistää se luokittelujärjestelmä, niitä saadaan jonkinlainen yleisindeksi. Tämä on tällainen yhdistelmäindikaattori ja luokittelu sen sisällä on normatiivinen. Me taas ja suosittaisin teille, että käytte nettisivuillamme ja katsotte eh, kestävän eh, kehityksen kertomusta Eurostatilta, niin sieltä löydätte melkein kaikki, ei oikeastaan kaikki inhimillisen kehityksen indeksin äh, ainesosat, joita on mitattu poliittisten tavoitearvoja vastaan, indikaattori indikaattorilta. Ja näin haluaisimme toimia myös Eurooppa 2020 äh, ohjelman kohdalla äh, määrittää otamme indikaattoriin indikaattorilla ja mittaamme ne tätä mm, tavoitearvoa vastaan. Voisimme käyttää ikään kuin sääennuste mm, symboleja. Meillä on pieni aurinko, kun indikaattori on linjassa. Ja jos ei ole sitä, niin sitten on pieni salama. Voitte katsoa tätä kertomusta. Se on helposti luettava ja ymmärtäisitte paljon paremmin missä Eurooppa edistyy tavoitteiden mukaisesti ja missä ei. Mitä tulee kansalaisten näkemykseen eri toim- politiikan aloista, me ensi vuodesta lähtien otamme mukaan ähm, ihmisten tunteman hyvinvoinnin, siis subjektiivisen hyvinvoinnin EU-SILK-tutkimuksessamme, joka on tutkimus tuloista ja elinolosuhteista Euroopassa. Siinä ei siis ainoastaan kysytä faktatietoa, eli koulutus, terveys, työmarkkinatiedot, vaan lopuksi kysymme myös, mikä on kansalaisten oma näkemys omasta terveydestään, omasta ympäristöstään ja niin poispäin. Ja tällä tavoin saamme vähän kattavamman kuvan, emme pelkästään faktoista, vaan myös ihmisten tuntemuksista. The final speaker. Ja viimeinen puhuja on Antoni. Bueno, muchas gracias eh, por estar Kiitoksia siitä, että olette täällä. Haluaisin esittää teille kaksi kysymystä. Yksi on hyvinkin konkreettinen. Kuinka voimme parantaa sääntelyn tilastollista vaikutusta? Tällä hetkellä esimerkiksi koskien pk-yrityksiä ollaan nyt keskustelemassa siitä, että tehtäisiin poikkeus koskien jotenkin tilinpitoja ja sääntöjä. Voisiko tämä aiheuttaa vaikeuksia eurooppalaisiin tilastoihin? Pitäisikö nämä saada toisia teitä käyttöön? Sitten toinen kysymys. On tärkeää, että käytössä on vertailukelpaista tietoa reaaliajassa. Euroopan 2020-strategia on kumppanuusstrategia. On otettava mukaan jäsenvaltiot, mutta myös alueet. Kuinka voisimme saada tietoa alueiden kehityksestä suhteessa Euroopan 2020-strategiaan? Kuinka voisimme tässä parantaa? Um, so if I may, I would like to... Jos sallitte, tekisin uh, eron kahden kysymyksen välillä alueet ja, ja sitten vaikutus. mitä virallisiin tilastoihin tulee, niin me emme vielä mittaa vaikutuksia, joita poliittisilla toimilla on. Nämähän, tämähän toteutuu vaikutusarvioinnin kautta. No joskus sattumoisin tämä saattaa osua tavallisen ohjelman ohjelmamme puitteisiin. Eli voidaan nähdä, että on ikään kuin tällainen vaikutusarvio, mutta me emme esimerkiksi näe yhteyttä sen välillä, että pk-yrityksille syntyy eh, hallinnollista taakkaa jonkun lainsäädäntötoimen pohjalta esimerkiksi. Tämä tulisi siis standardikustannusmallin pohjalta, joka meillä toki on käytettävissä monissakin jäsenvaltioissa – Äh, entisessä elämässäni johdin äh, Saksan tilastokeskusta ja me olimme tuolloin standardikustannusmallista vastuussa ja äh, Saksassa tällaiset luvut olivat saatavilla, mutta näin ei ole Euroopan virallisissa tilastoissa ainakaan vielä. Mitä alueisiin tulee? Kyllä. Erittäin tärkeä kysymys, toden totta monien indikaattorien kautta ei ole järkevää pientä maata, vaikkapa Sloveniaa, verrata isoon kuten Ranskaan. Erityisesti mitä tulee työmarkkinoihin ja sosiaalisiin tilastoihin. Kyllä kannattaa pikemminkin todella mennä alueelliselle tasolle. Ja tämä tietenkin tekee näistä tilastoista varsin kalliita, koska alueelta luotettavan tiedon saaminen äh, luonnollisesti äh, vaatii tiettyjä ponnisteluja, mutta äh, kyllä me kovasti työtä teemme saadaksemme erityisesti sosiaalisia tilastoja varten ja ympäristötilastoja varten alueellisia tietoja, jotka olisivat lähempänä vertailukelpoisuutta. Vaikkapa Mezzogiorno ja Slovenia, näitä voitaisiin vaikkapa vertailla. Kiitos oikein paljon Äh, Walter, niin kuin alussa sanoin, äh, tiedät, että parlamentti on Eurostatin rinnalla ollut ja muistan, että me jossain äh, kolmikantaneuvottelussa aikoinaan hiukan miekkoja kolistelimme, kun vielä johditte Saksan tilastokeskustaa. Äh, olen muistavinani, että meillä oli jotain pieniä mielipideeroavaisuuksia, mutta kyse oli siitä, että Saksa tuolloin ei saanut tietoja liittovaltion tasolta. Ja parlamentti on Eurostatin kanssa ollut äh, yhtä lailla huolissaan Kreikasta aikoinaan, ja tämä oli yksi syy sille, että me olemme ajaneet Eurostatin asiaa ja pyrkineet saamaan Eurostatille lisää toimivaltaa. Ja todella tällaisten kolmikantaneuvottelutyyppisten neuvottelujen kautta ehkäpä on parempi tapa toimia kuin kriisitoimien kautta, niin kuin tällä hetkellä hyvin paljon tilastoraportointia on ja me tietenkin jatkamme. Minulla ei ole kysymystä teille sinänsä, mutta totean vain, että me olemme kyllä teidän puolellanne varmistaaksemme sen, että tilastotiedot olisivat oikeita. Ja jos jäsenvaltiot haluavat itsemääräämisoikeuden tiedosta, niin se on vähän sama kuin ne sanoisivat, että ne haluavat päättää omasta luottoluokituksestaan. Ja valitettavasti täydellistä luottamusjärjestelmää ei ole ennen kuin vertailukelpoisuus toteutuu. Suuret kiitokset eh, vierailustanne ja aivan varmasti tapaamme jälleen. Tämä oli erittäin kiinnostava keskustelu ja te niin kuin eh, tavallista osoititte kyllä tietävänne tästä aiheesta hyvin paljon. Kiitos. Oliko meillä muita asioita? Ei, muita asioita meillä ei ole, joten seuraava kokous on 14. toukokuuta täällä Brysselissä Äh, vähän kummallinen aika, kello 16.30-20. Ja todella siis tuolloin keskustellaan CD-stä, Tupacista ja myös kiinnelainoista. 14.5. puoli viidestä kahdeksaan. Kiitos.